Olen saanut ALDE ja ENF-ryhmältä joitakin eh, nimityspyyntöjä valtuuskuntiin. Nämä nimitykset löytyvät tämän istunnon eh, pöytäkirjoista. Jos huomautuksia ei tule ennen pöytäkirjan hyväksymistä, niin silloin nimityksiä